Buenas tardes. Oikein äh, hyvää iltapäivää. Nyt käynnistämme tämän kolmannen äh, paneelin kokouksen. Ja nyt äh, tässä hiukan ehkä täytyy vaihtaa ajattelutapa, sillä nyt puhutaan Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden vahvistamisesta. Koska aikaa on vähän, niin ehkäpä minä lyhennän tätä niin huomattavasti. Haluan toivottaa tervetulleeksi teidät kaikki, erityisesti komission jäsen Kingin, joka on vastuussa tästä aiheesta, josta tänään keskustelemme. Minulle on suuri ilo toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän kokoukseen. Ja Tämä kokoushan lähetetään suorana lähetyksenä internetin välityksellä maailmalle. Ja mitä tulee tulkkaukseen, meillä on Ranska, Saksa, Italia, Hollanti, Englanti, Espanja, Portugali, Tsekki, Unkari, Puola ja Sloveni tarjolla. Joudun lyhentämään puheaikoja ja olemaan aika tiukkana, eli vast, virastojen vastuuhenkilöt saavat kaksi minuuttia, muut puhujat puolitoista minuuttia, komission jäsen viisi minuuttia ja parlamenttien jäsenet tosiaan sen puolitoista minuuttia. No niin, sitten tämä minun alustukseni. Haluan todella kiittää puhemies Taijania tästä erinomaisesta ideasta järjestää tämä korkean tason konferenssi ja nämä kolme paneelikeskustelua, jotka todella syventyvät tähän aiheeseemme. Viimeisten vuosien aikanahan valitettavasti olemme joutuneet toteamaan, miten kansalaistemme, Euroopan kansalaisten turvallisuus on heikentynyt – Meillähän on tästä 11 terroristi-iskua todisteena viimeisten 11 kuukauden aikana. Viimeisin terroristi-isku eilen täällä Brysselissä. Ja kyllä tämä panee ajattelemaan niin jäsenvaltioissa, täällä toimielimissä, eh, unionin eh, turvallisuuteen eh, keskittyvissä virastoissa, alueilla kuin kunnissakin. Ihmisten oikeus elää vapaudessa ja liikkua vapaasti Euroopan unionin alueella on Euroopan unionin kulmakivi ja tästä me emme luovu. Vuonna 1992 Maastrichtissa onnistuttiin poistamaan sisärajavalvonta ja ulkorajavalvonta harmonisoitiin yhteinen viisumipolitiikka. Yhteinen viisumipolitiikka on sekin hyvin merkittävä, samoin yhteistyöoikeusasioissa ja poliisiasioissa, Schengenin tietojärjestelmä. Nämä ovat suuria menestystarinoita, joita kuitenkin nyt uhkaa tämä nykytilanne, eli se, että terroristit pääsevät saapumaan Schengenin alueelle ja sieltä poistumaan. Eikä voi olla niin, että niitä vapauksia, joita olemme onnistuneet näin ajamaan ja suojelemaan, niistä emme voi luopua nyt tämän uhan vuoksi. Ja näinpä komission jäsen on hyvin sitoutunut ja myös menestyksekässä tässä työssä. Ensin meidän täytyy tunnistaa heikot kohdat, jotta voimme löytää niihin ratkaisuja. Komission viimeisin edistyskertomus tehokkaasta, aidosta turvallisuusunionista on oikea eh, ja hyvin hyödyllinen eh, tie, jota kulkea. On löydetty tiettyjä rakenteellisia puutteita, jotka liittyvät tietojärjestelmään, esimerkiksi mm, tiedon puute unionin eh, tieto järjestelmän puitteissa tiedon käsittelyssä. E, tietojärjestelmiä hallinnoidaan eri tavoin ja raja- ja turvallisuustiedot e, ovat kuin tilkkutakin kaltaisesti eri järjestelmien puitteissa, järjestelmien, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Ja näin syntyy tällaisia sokeita pisteitä. Ja nyt tarvitaan toimia kolmella alalla. Ensinnäkin meidän täytyy hyödyntää tietojärjestelmiä, joita meillä jo on mahdollisimman hyvällä tavalla. Näin on vahvistettava SIS-järjestelmää, samoin Eurodac-järjestelmää sekä ECRIS-järjestelmää, joka on rikosrekisterijärjestelmä. Tämän lisäksi EU-lisälle on annettava uutta toimivaltaa sekä kunnollinen budjetti, jotta se voi toimia. Tarvitaan myös uusia ja täydentäviä toimia, jotta unionin turvallisuus arkkitehtuurissa, erityisesti tietojen käsittelyssä olevat puutteet voidaan korjata. No, ajatellaan nämä kolmansien maiden kansalaisia, jotka vierailevat Schengen-alueella, tarvitaan työtä ja ähm, minä itse olen esittelijänä maahan tulo- ja maasta poistumis- järjestelmää käsiteltäessä ja tällainen Tämä työ pyritään saamaan päätökseen vielä tämän kuun loppuun mennessä. Niin meidän on aivan välttämättä parannettavaa tietojärjestelmien yhteen toimivuutta. En nyt mene yksityiskohtiin, koska olen aika varma siitä, että komissio komission jäsenäkin sen tekee. Eli yhteen toimivuutta on parannettava. Ja lopuksi toteaisin vielä, että että mm, niin äh, äh, järjestäytynyt rikollisuus äh, Europolin mukaan on vastuussa kyberrikollisuudesta, salakuljetuksesta, siis ryöstöistä, ihmissalakuljetuksesta, huumausaineiden salakuljetuksesta, talousrikollisuudesta, rahanpesusta, sekä laittomien tuotteiden valmistamisesta ja kaupasta. Ja nyt annan puheenvuoron komission jäsen Kingille. Olkaa hyvä. Uh, thank, thank you, Chair. Um, and... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos myös kutsusta iltapäivän keskusteluihin. Minä haluaisin vastata niihin asioihin, jotka nostit esille, mutta olisin nostettava muutamia asioita esiin ensin. Viimeisen kuukauden aikana jäsenvaltiossa on tapahtunut useita iskuja, ja me kaikki varmasti haluamme nyt muistaa niitä, jotka ovat näistä iskuista kärsineet. Ja toinen asia, millä toivotan tervetulleeksi tämän iltapäivän ohjelman, mutta meidän on muistettava, että maahanmuutto ja turvallisuus ovat itse itsessään omanlaisensa haasteet, eikä niitä tule sekoittaa keskenään. Tämä on tällainen savuverho, jota populistit usein käyttävät. Ja vielä olen yhtä mieltä viimeisimmän keskustelun osallistujien kanssa, jotka olivat sitä mieltä, että tehokas kotouttaminen ja ne arvot, jotka ovat osa meidän jokapäiväistä politiikkaa, niin ne ovat tärkeässä roolissa, kun taistelemme terrorismia ja ääriajattelua vastaan, ja ne tuovat turvallisuutta eri yhteisöihin jäsenvaltiossamme. Tärkeä osa kokonaiskuvaa on kuitenkin se, että ulkorajoilla vahvistetaan turvallisuuttamme ja se, että turvallisuus ja yhteistyö lisääntyy myös rajojen toisella puolella. Rajojemme sisällä jäsenvaltioiden on yhdessä suojeltava rajojamme ja meidän on tehtävä voitavamme, jotta voimme tukea jäsenvaltioita. Viime lokakuussa perustimme raja- ja merivartioviraston ja kuten kuulimme, Tämä on ottanut aivoharpauksia eteenpäin ja nyt rajanvartioita, merivartioita on EU-ulkorajoilla eri paikoissa, jotka tukevat paikallisia kansallisia rajavartiolaitoksen toimijoita. Sen ohella, että tuetaan palautuksissa, niin jäsenvaltioita tuetaan myös rajat ylittävän rikollisuuden suhteen. Me kaikki olemme nähneet, kuinka vierastaistelijat pyrkivät soluttautumaan maahanmuuttajien joukkoon, niin me olemme lisänneet näissä järjestelykeskuksissa tarkkailua ja lisäksi Frontex ja Europol ovat kansallisten viranomaisten tukena. Yleisesti ottaen, kuten puheenjohtaja sanoi, me olemme vahvistaneet tietojamme siitä, mitä me tiedämme niistä ihmisistä, jotka saapuvat ulkorajallemme ja jotka poistuvat ulkorajan toiselle puolelle. Me olemme tarkistaneet Schengen rajakodeksin ja kaikki he, jotka tulevat EU-alueelle ja poistuvat EU-alueelta, heidän tietoja tarkistetaan EU tärkeintä laivalvonta tietokantaa vastaan, eli tätä Schengen-tietokantaa vastaan. Puheenjohtaja, ihmissalakuljettajia vastaan taistelut vaatii rajat ylittävää yhteistyötä poliisiviranomaisten välillä. Ja Europolin ihmissalakuljetuskeskus on tässä tärkeässä roolissa ja pääjohtaja Martina onkin täällä edustamassa Europolia ja puhumassa myöhemmin. Meidän on lisättävä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Tammikuussa komissio julkaisi tiedonannon kes- keskiseltä Välimeren reitiltä, jossa tuotiin esiin useita eri yhteistyökeinoja kolmansien maiden kanssa, jotka auttavat meitä vastaamaan tähän haasteeseen. Lisäksi on mainittava tämä Sofia-operaatio, joka täällä onkin mainittu, ja kuinka se on ollut tehokas ihmissalakuljettajien vastaisessa taistelussa. Jotta voidaan kohdata muuttovirrat, monet jäsenvaltiot aloittivat ulkorajojen valvomisen. Ja aiemmin tänä vuonna todettiin, että nämä rajavartiopisteet olisi poistettava marraskuun mennessä. Jotta tämä vaiheittainen poistaminen olisi helppoa, me loimme eri sääntöjä, jotka mahdollistaisivat Schengen-alueen halki poliisiin tarkastuspisteitä, jotka olisivat mahdollisia myös rajoilla. Me myös rohkaisemme jäsenvaltioita tehostamaan rajat ylittävää poliisiyhteistyötä. Yhteiset poliisipartiot, poliisitarkastukset rajalla ja lisäksi poliisitiedonvaihto vaihto eri tiedonvaihtovälineiden avulla. Se, että parannetaan yhteistyötä, myös poliisin välistä yhteistyötä rajat ylittävästi läpi jäsenvaltioiden on, kuten puheenjohtaja sanoi, erityisen tärkeää turvallisuutemme kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoa on vaihdettava kaikilla eri tasoilla jäsenvaltioiden välillä, virastojen välillä, lainvalvontaviranomaisten välillä, oikeusviranomaisten välillä ja lisäksi myös tiedusteluviranomaisten välillä. Meillä on suuri määrä oikeudellisia välineitä ja tiedonvaihtovälineitä, jotta voidaan tukea maahanmuuttoa ja rajavalvonta viranomaisiamme. Schengen-tietojärjestelmä, PRUM-verkosto, Tämä ruotsin kielitetty tiedonvaihtojärjestelmä, matkustajatietorekisteri, joka astuu voimaan, ja lisäksi terrorismin vastainen direktiivi, joka mahdollistaa tiedonvaihdon terrorismin vastaisessa toiminnassa. Eurooppalaiset virastot, Europol kenties ensisijaisesti on tärkeässä roolissa, kun puhutaan tiedonvaihdosta ja sen helpottamisesta. Tämä sanottu, niin on selvää, että tilaa parannuksille on vielä. Me olemme tehneet useita ehdotuksia, joko sitä varten, että parannetaan olemassa olevia tiedonvaihtojärjestelmiä, tai jotta voidaan kuroa umpeen tarvittavat kuulet, kuulut. Schengen tiedonvaihtojärjestelmä on parannettu olemassa olevien tietojen perusteella, ja ne ehdotukset, joita me olemme tehneet, pyrivät parantamaan tiedonvaihtoa kautta Euroopan koskien terrorismin vastaista taistelua, ja siinä kiinnitetään huomiota biometristen tietojen käyttöön. Laivalontaviranomaisten ja rajavalvontaviranomaiset saavat myös tukemme, kun he taistelevat, työskentelevät etulinjassa pyrkien säilyttämään meidän rajat turvallisina. Ja on erittäin tyytyväinen, että Euroopan parlamentin mietinnön valmistelija on täällä puhumassa tästä aiheesta. Maahantulo, poistumisjärjestelmä tulee entisestään vahvistamaan tietämme siitä, ketkä saapuvat EU-alueelle, ketkä poistuvat. Maahantulomaasta poistumisjärjestelmä on erityisen tärkeä harpaus eteenpäin ja olen kiitollinen puheenjohtajalle kaikille kaikesta sitä työstä, jota hän on tehnyt tämän asian kanssa. Olemme keskustelleet myös etiasjärjestelmästä ja siitä, mitä se tekee meidän hyväksemme sisäisen turvallisuuden kannalta. Ja haluankin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, verotakseni teihin kaikkiin, jotta me saamme ETIAKSen operatiivisen kuntoon mahdollisimman nopeasti. Muutama asia tästä intraoperatiivisuudesta. Me olemme perustaneet tietojärjestelmää ja intraoperatiivisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän, jotta meidän tietojärjestelmät toimisivat tehokkaammin yhdessä siten, että me voimme poistaa olemassa olevia aukkoja järjestelmien toiminnassa. Ryhmä on tehnyt suosituksia ja me löysimme tällaisen yhden haun käyttöliittymän, yhteisen identiteetin, järjestelmän. Ne ovat mahdollisia, ne voivat tuoda hyötyä meille ja ne voidaan perustaa tietosuojavaatimusten kanssa linjassa. Viimeisimmässä etenemissuunnitelmassa komissio hyväksyi nämä löydökset ja ehdotti etenemissuunnitelmaa. Ensinnäkin olisi tärkeää, että saadaan suljettua kaikki eri tietojen vaihtoasiat, jotka ovat keskeneräisiä. Lisäksi olemme ehdottaneet toimenpiteitä, jotta EU-liisa saadaan vahvistettua ja näinkin, että pääjohtaja on EU-liisasta paikalla. Ja lisäksi haluamme parantaa EU-rikosrekisterijärjestelmää, jonka puheenjohtaja täällä mainitsikin. Samanaikaisesti olemme valmiita aloittamaan yhteistyön parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta pääsemme yhteisymmärryksen vaadittavista askelista, jotta voidaan saavuttaa todellinen yhteentoimivuus. Tämä lisättynä siihen, että keskeneräiset asiat saadaan saatettua loppuun. Tämä tarkoittaa sitä, että saamme uusi lainsäädäntöehdotuksen yhteen toimivuuteen liittyen ensi vuoden alussa. Hyvät naiset ja herrat, kansalaisten turvallisuuden takaaminen on meidän yhteinen tavoite, joka vaatii meiltä yhteistyötä. Odotan innolla, että voimme jatkaa yhteistyötä täällä tänään ja tulevina viikkoina. Kiitos oikein paljon. Muchas gracias, señor comisario. Suuret kiitokset komission jäsenne. Teidän sananne ovat aina viisaita ja pohdittuja. Nyt äh, parlamentin Schengen asiantuntija edustaja Carlos Coelho saa puheenvuoron. No Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on suuria mm, turvallisuushaasteita. Meidän pitää taata kuitenkin turvallisuus, oikeus ja vapaus ja nämä alueet on jotkut, jotka väittävät, että tässä Schengen on ongelmana. Se ei ole totta on kyse sitten maahanmuutosta tai siirtolaisuudesta. Schengen voi olla jopa ratkaisu. Meidän pitää ratkaista ongelma, on käytetty huonosti välineitä ja laatia puuttuvaa lainsäädäntöä ja koordinoida riittävällä tasolla Euroopassa. Schengenin siis tietojärjestelmä, SIS-järjestelmä, on paras ja kaikkein eniten käytetty tietojärjestelmä EU:ssa. Se auttaa siinä, että saadaan enemmän turvallisuutta aikaan. Tämän takia sopeutamme sitä uusiin tilanteisiin ja haasteisiin. Siis mahdollistaa paremman tiedonvaihdon. Voidaan ottaa uusia hälyttäviä tilanteita huomioon. Se antaa meille välineet. Voimme taistella rikollisuutta ja terrorismia vastaan biometristen tietojen avulla. Ja on myös velvollisuus jakaa tietoja terrorismin vastaisessa toiminnassa mukaan lukien vierastaistelijat Siis on hyvä väline reagoida siirtolaiskriisiin ja sitä voidaan käyttää mm, järjestelykeskusta. sitä kautta voidaan myös etsiä lapsia, jos epäillään lapsikiittymapauksista. Voidaan vaihtaa jäsenvaltioiden välillä tietä, vahvistaa keskinäistä luottamusta. Se on olennainen, olennaisen tärkeä asia. Tur, sisäinen turvallisuuden turvallisuuteen liittyy vahvasti sisjärjestelmään. Siinä on ollut yhteydessä kentän eh, te- toimijoihin on pyritty takaamaan vapaa liikkuvuus, jotta voidaan varmistaa kansalaisten turvallisuus. Meidän ei pidä keksiä pyörää uudestaan, vaan rakentaa sen pohjalta, jota meillä jo on, ja käyttää näitä välineitä järjestelmällisesti. Minä toivon, että tulevat työmme, erityisesti mitä tulee yhteentoimivuutta tietojärjestelmissä, voi jatkaa tämän esimerkin mukaisesti. Kiitoksia. Muchas gracias, Carlos. Suuret kiitokset eh, Carlos ja myös siitä, että onnistuit sanomaan noin paljon noin lyhyessä ajassa. Nyt puheenvuoron saa unkarilainen eh, pormestari, kollegamme. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, parhaat kollegat. Minä edustan tällä aluetta, joka kuuluu Serbiaan. Me poliitikot olemme jo pitkään tienneet, että humanitaarinen tilanne on saatava tasapainoon ja samalla on turvattava omien kansalaistemme turvallisuus ja oikeus turvallisuuteen. Olemme todenneet, että vihreällä rajalla on, ovat monet ylittäneet rajan. Useimmat heistä olivat hyvin vakivaltaisesti käyttäytyneitä nuoria miehiä, jotka eivät suostuneet antamaan äh, sormenjälkeään ja heitä tuli yli sadasta maasta. Tietenkään äh, tai tokikaan monissa näistä maista ei ole äh, sotaa tällä hetkellä. Monet heistä esimerkiksi tulevat Pakistanista ja meidän kansalaisemme haluavat, että todelliset aidot pakolaiset erotetaan taloudellisista maahanmuuttajista. Ei heille tule antaa myöskään valinnanvapautta valita omaa paikkaansa. Jäsenvaltioiden täytyy myös voida päättää, haluavatko heitä ottaa vastaan. Unkari, Unkarin ensisijainen velvoite on suojella kansalaisiaan ja me olemme tarjonneet mahdollisuuden hakea turvapaikkaa ja tällaisia vihreitä eh, rajoja ei mielestämme voi hyväksyä. 650 miljoonaa euroa olemme jo käyttäneet näiden asioiden hoitamiseen, eli Unkari toden totta kyllä oman panoksensa on kriisissä hoitanut. Ja haluaisimme, että meidän toimintamme myös tunnustetaan, koska mehän hoidamme tätä Euroopan unionin nimissä ja pyytäisin myös solidaarisuutta rajavalvojillemme ja rajavartioillemme. Kiitokset teille, arvoisa pormestari. Seuraavaksi puheenvuoron saa Europolin varajohtaja Olis Martin. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Uh, good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltaa. Minä haluan jatkaa ja tukea joitain komissionisen Kingin esiin nostamia asioita. Kuten olette huomanneet, ihmissalakuljetus on järjestäytyneelle rikolliselle kaikkein kannattavin toiminta. Markkinat ovat kehittyneet ja tämä tuottaa arvioiden mukaan 3 miljardia euroa vuodessa. Nämä ihmisalakuljettajaryhmät ovat järjestäytyneitä ja toimivat laajilla alueilla. Kiinnijäämisriski on erittäin pieni, mutta uhrit pakolaiset, maahanmuuttajat, lapset mukaan lukien, niiden kuolleisuus on hyvin yleistä. Sosiaalisen medioita käytetään laaja-alaisesti ja on havaittu, että näillä on insalakuljettajilla on yhteys muihin järjestäytyneen rikollisen joukkoihin. Me haluamme, että tämä ei ole niin kannattavaa, ja me olemme perustaneet tätä silmällä pitäen yli vuosi sitten salakuljetuskeskuksen Interpolin. Me teemme yhteistyötä Frontexin, mm, EASON, Interpolin kanssa. Me olemme ottaneet näissä järjestelykeskuksissa Lisäksi meillä on näitä toissijaisia turvallisuustarkastuksia, että voidaan löytää terroristeja. Meidän avulla rajat ylittävä yhteistyö on ihan yleisempää ja me olemme saaneet kiinni yli viisi, meillä on yli 50, 50 000 ihmisalakuljettajan tiedot ja meillä on 60 eri yhteistyöohjelmaa käynnissä. Me olemme käsitelleet 2000 eri tapausta viimeisen vuoden aikana ja 43 työntekijää ovat kyllä tehneet erittäin hyvää työtä ihmisalakuljetuskeskuksessamme. Kyseessä on tavanomaisen poliisiaseman kokoinen yksikkö. Meidän on ajateltava uudelleen uusia keinoja, miten poliisiviranomaiset pääsevät helpommin käsiksi, eli tietokanhotoihin, joka helpottaisi ihmisalkoilettajien vastaista työskentelyä. Eräs hyvä esimerkki liittyy Eurodakkiin. Olisi tärkeää, että alaikäisistä uhreista luodaan oma tietokanta. Maltan julistuksen suhteen me olemme saaneet useita eri tehtäviä. Monet liittyvät siihen, että virtaviivastetaan tiedonvaihtoa EU-toimijoiden, kolmansien kumppaneiden, lainvalvonta- ja satelliittiviranomaisten välillä siten, että keskittytään mahdollisiin synergiahyötyihin ja EU-ulkopuolisiin yhteis- turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaisiin toimintoihin. Ja vielä lopuksi me olemme valmiita tarttumaan haasteeseen ja ottamaan vastuuksemme näitä uusia tehtäviä. Me tarvitsemme kuitenkin resursseja ja nämä budjettiennustukset tuleville vuosille eivät näytä siltä, että me voimme mennä kaikkiin näihin, kaikki nämä uudet tehtävät ottaa vastaan. Haluan kiittää kaikkia toimielimiä tuosta viime vuosien aikana. Kiitos. Muchas gracias a usted. Suuret kiitokset teille ja pyytäisin, että johtajallenne Robille, Rob Wainwrightille myös välitätte parhaan tervehdyksemme. Seuraavaksi Fabrice Legeri, joka on Frontexin johtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitän kutsusta. Niin kuin komissaari King sanoi, nyt Euroopan Frontex voi myötävaikuttaa ulkorajojemme turvallisuuteen, haluaisin välittää kaksi viestiä tässä yhteydessä. Ensinnäkin uuden mandaatin avulla meistä on tullut turvallisuustoimija EU-ssa ja tämän takia voimme paremmin tehdä yhteistyötä lain valvonta ja viranomaisten poliisin, kansallisten poliisin ja myös tietysti Europolin kanssa. Meillä on uusia mahdollisuuksia, voimme kerätä henkilökohtaisia tietoja yhteisissä operaatioissamme kun toimme ulkorajatoiminnassa. Tähän liittyy henkilökohtaista tietoa, jota voidaan jakaa ja jaetaan Europolin paikallispoliisin kanssa ja voidaan osallistua poliisi- ja rikosoikeusiin tutkimuksiin. Meidät on tunnustettu uuden mandatimme myötä. Me vaikutamme myös tulliyhteistyössä ja meidän täytyy kehittää Äh, näitä ran, rannikkovartiostotoimia myös tässä yhteydessä, joten on hyvin paljon toimintaa, jossa Frontex voi nyt tehdä paremmin yhteistyötä kumppaneidensa kanssa ja myötä vaikuttaa toiminnassa rikosjärjestöjä vastaan ja antaa panoksensa siihen, miten käytetään ulkorajoja turvallisuuskysymyksissä. Se on tavallaan tällainen turvallisuusfiltteri, pyritään varmistamaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen sisäinen turvallisuus. Yksi huomio yhteen toimivuudesta. Asiat kulkevat oikeaan suuntaan ja aivan erityisesti haluaisin sanoa, että yhteinen hakuportaali, jonka komissaari mainitsi, on varsinainen vallankumous ja tekee työstämme helpompaa. Ja nyt meidän täytyy tehdä enemmän yhteistyötä tällä saralla ja meillä on jo hankkeita EU-lisätietotekniikan viraston kanssa, Europolin kanssa, komission kanssa ja se, että EU-virastot saavat käsinsä henkilökohtaista tietoa. Tämä on aivan oikea suunta. Näin voidaan tukea jäsenvaltioita varmistamaan sisäinen turvallisuus. Kiitos. Muchas gracias por... Kiitokset teille. Kiitos tästä yhteenvedosta ja nyt äh, ystäväni Katerina Kinici saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. E signor Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, maahanmuutto ja turvallisuus ovat kaikkein suurimpia, vaikeimpia haasteita, joita meillä tällä hetkellä on. Ja tässä kyse on tietenkin myös ulkorajoistamme, jotka ovat vaarassa, ja sitten nämä terroristi-iskut, joita mm, itse asiassa tekevät Euroopan kansalaiset, jotka palaavat sota-alueilta. Mm, samoin mahdollisesti sitten henkilöt, jotka piiloutuvat oikeiden pakolaisten joukkoon ja näin onnistuvat livahtamaan Euroopan unioniin pahat mielessään. Me tarvitsemme Ähm, sellaisen järjestelmän, että, että Schengen voi selviytyä hengissä. Kuitenkaan valvonta ei saa olla liiallista niin, että se vaikuttaa ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on luonnollisesti kaikkein A ja O. Kyse on ää, tietenkin myös etiasjärjestelmästä, jota tällä hetkellä valmistellaan ja ylipäätään tietojärjestelmien toimivuudesta, yhteen toimivuudesta sitten PNR-tiedot ja ylipäätään kaikkien käytettävissä olevien välineiden kunnollinen tehokas käyttö ja yhteen toimivuus. Sitten on vielä yksi asia, jonka suhteen voidaan tehdä entistä enemmän, nimittäin rikollisjärjestöjen toiminnan estäminen rikollisjärjestöjen, jotka muun muassa syyllistyvät ihmissalakuljetukseen. Nämä e, ihmiset e, pakenevat sotaa ja muita kauheuksia ja on todella järkyttävää, että sitten heidän haavoittuvaista tilannettaan käytetään näin törkeästi hyväksi. Heihin kohdistetaan väkivaltaa, erityisesti naisiin ja lapsiin. Välttämättä tarvitaan tehokkaampia välineitä – näiden rikollisjärjestöjen toiminnan estämiseksi ja näin myös terrorismia voidaan torjua, koska ihmiskaupallahan sitä rahoitetaan. Kiitoksia. Seuraavaksi YK on äh, huumausaine- ja rikosten torjuntajärjestön edustaja, olkaa hyvä. No Kiitos. Sanotaan, että tarvitaan verkostoa, että voidaan taistella verkostoa vastaan. Se jotta taistella rikosen vastaan, tarkoittaa, että meidän on ymmärrettävä, miten ihmisoikeusverkosto toimivat ja miten ne tekevät tällä voittoa. EU on osa Palermoon yleissopimusta, joka käsittelee ihmiskauppaa. EU on tarttunut haasteeseen ja antanut virastolle resurssit, jotta tähän ongelmaan voidaan puuttua. Ihmisalkoitus ei kuitenkaan kuulu ainoastaan tiettyyn alueeseen, vaan on puututtava toimintaan myös lähtö- ja kauttakulkumaissa tapahtuvan rahankeruuseen. On tärkeää, että puututaan kauttakulkuun ja lähtömaiden toimintaan, vaikka olisikaan kahden välisiä sopimuksia. Palermon yleissopimus tarjoaa tähän hyvät mahdollisuuden. Hyvät naiset ja herrat, voiton tekeminen on tärkeä osa ihmiskauppaa. Siksi vetämmekin kaikkiin sidosryhmiin, että seurataan rahaa. Rahavirtoja seuratessa on mahdollista päästä salakuljettajien jäljelle ja kai varoja on myös mahdollista jäädyttää. Olisi hyvä, että käytetään paremmin havaintojärjestelmiä, jotta voidaan seurata laitonta toimintaa ja kerätä tietoja reiteiltä. On tärkeää, seurata varoja ja noudatetaan korruption vastaisia sääntöjä. Nämä ovat tärkeä osa ihmiskauppiaiden vastaista taistelua. Kiitos siitä, että sanoit täällä tänään. Kiitos teille puheenvuorostanne ja panoksestanne. Ja nyt äh, puheenvuoron saa Kyproksen edustajan kokouksen äh, varapuhemies Demetrius Demetriou. Olkaa hyvä kollega. Kiitoksia puheenjohtaja, niin EUn sisäinen turvallisuus on asia, josta kaikki olemme samaa mieltä. Kun muuttovirrat lisääntyvät EUn suuntaan, niin silloin myös vaarat ja uhat lisääntyvät, mukaan lukien terrorismi. Tämän olemme nähneet viime tapahtumien yhteydessä. On hyvin tärkeää, että tehokkaasti käytetään oikeaa uskottavaa tietoa. Rajavartijat, tieto, tietojärjestelmä, viranomaiset ovat avainroolissa. Teknologian käyttö seuraavaksi pitää koota yhteen järjestelmiä. Järves, jäsenvaltioiden pitää olla yhteydessä toisiinsa. Yhden järjestelmän kautta se on olennaisen tärkeää, että voidaan toimittaa uhkaa vastaan. Meidän pitää löytää myös keinoja myötä vaikuttaa tähän yhteiseen ponnistukseen ja meidän täytyy ottaa käyttää hyväksemme erilaisia teknologioita ja ehkä yritykset, jotka pystyvät tässä auttamaan. Meidän pitää myös tarkastella sitä, miten terroristit kommunikoivat keskenään ja blokeraavat tiettyjä tietokanavia. Liikkumisen vapaus ei saa olla sellainen asia, joka joutuu tavallaan nyt tapahtuvan uhriksi. Kypros on tukenut kaikkia ponnisteluita, joita, joihin on ryhdytty lainsäädännöllisesti ja operatiivisesti ajatellen älykkäät rajat-hanke, Euroopan rajavartioston luominen ja sitten, että myös ennalta hyväksytön, hyväksytään maahanpääsyluvat. Kiitoksia. Kiitos teille, varapuhemies. Seuraavaksi Maria Vasiliadu, joka on Euroopan unionin ihmiskaupan vastainen koordinaattori. Olkaa hyvä. Thank you for giving me the floor. Uh, I... Kiitos puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta. Minä haluan nyt keskittyä ihmissä kauppaan, joka on hyvin monimutkainen asia, mutta kun puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin tämä järjestäytyneen rikollisuuden haaraa mainitaan vakavana rikoksena myös perusoikeuskirjassa. Tämä on tärkeää muistaa. Eli meillä on EU-tasolla kattavat lailliset ja poliittiset puitteet ja jo hyvin pitkään ennen maahanmuuttokriisiä tämä asia on ollut esillä ja nyt seuraammekin YK tason tilanteen kehittymistä jatkuvasti, eli siis erityisesti ihmiskaupan tilanne. Nyt on puhuttu näistä maiden välisistä turvallisuusuhista, niiden kasvamisesta, myös muuttoliikkeen kasvamisen myötä. Kuitenkin sanoisin, että suuntaukset Euroopan unionissa ovat viimeisten 6-7 vuoden ajan olleet hyvin johdonmukaisia ja Europol on kaikkein tärkein tiedonantajamme 2000 ihmiskaupan uhria ovat EU-kansalaisia ja niin ovat kaksi kolmasosaa näistä tekijöistäkin. Tämä on tärkeää muistaa. Pahoittelen, yritän tässä joka lyhentää niin Mitä tulee tähän äh, nykykriisiin, niin nämä äh, ihmiskauppiathan käyttävät tietenkin kriisiä äh, hyödykseen ja erityisesti kohdistavat toimiaan naisiin ja lapsiin kaikkein haavoittuvammassa asemassa oleviin. Tällä hetkellä Italian tulee Libyan kautta yhä enemmän nigerialaisia naisia ja tyttöjä, 11 000 naista ja tyttöä vuonna 2016 kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2015 ja 25 kertaa enemmän kuin 2013. 80 prosenttia heistä ovat ihmiskaupan uhria. Heitä myydään äh, seksioriksi ja äh, näin käytetään myös äh, väärin turvapaikkajärjestelmää. Ja ongelmia on myös järjestelykeskuksissa. Kuulemme, että vastaanottokeskuksista katoaa naisia ja lapsia ja esimerkiksi jotkut, jotka väittävät olevansa lapsen sukulaisia, vievät näin lapset äh, pois äh, tämän äh, savuverhon takana. YK on turvallisuusneuvoston päätöslausema lauselmakin on asiasta ja se yhdistää ihmiskaupan muihin rikollisuuden muotoihin. On äärimmäisen tärkeää puuttua, puuttua näihin asioihin. Ihmissalakuljetus ja ihmiskauppa eivät ole sama, sama asia. Nyt on puhuttu siitä, että vuonna 2017 mm, mm, ihmis on prioriteetti ja haluan todella muistuttaa, että ihmis, kauppa ja ihmissalakuljetus eivät ole sama asia. Ihmiskauppa on vielä laajempi ilmiö Eh, joka sisältyy ihmissalakuljetukseen. Tämä on rikos, eh, josta saatava taloudellinen hyöty on todella valtavaa ja meidän on seurattava rahan jälkiä, jos eh, haluamme tätä torjua. 11 000 nigerialaista naista ja tyttöä, 10 000 hy- hyväksikäyttäjää päivässä, 13 euroa per seksuaalinen hyväksikäyttö 365 päivää vuodessa. Laskekaapa tästä sitten, kuinka suuresta ongelmasta onkaan kyse. Kiitos. Gracias, señora. Kiitokset teille. Kiitos tekemästänne työstä. Se on äärimmäisen tärkeää ja kiitos tästä todistuksestanne. Nyt Irlannin parlamentin edustaja Gerard Connerton saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. puheenjohtaja. Mitä tulee eurooppalaisen solidaarisuuteen ja kansalaisten odotuksiin, olen iloinen, että mainittiin, että kaikki siirtolaiset eivät ole terroristeja, että kaikki terroristit ole siirtolaisen historiahan on osoittanut meille lähimenneisyydessä, että suurin osa terroristeja on kotikasvatettu ja kuitenkin kun on seurannut tätä järjestelmää, kun siirtolaisia tulee satamiin, niin ei ole minkäänlaista keinoa, että voisimme kertoa, keitä tänne Euroopan oikein tuodaan. Ei mitenkään voida empiirisesti todentaa, kuka henkilö on, jota ollaan haastattelemassa, koska ei ole asiakirjoja. Oletetaan, että äh, ihmiskauppiaat ovat vetäneet, vieneet pois nämä asiakirjat tai heillä koskaan ollutkaan heiltä. Kysytään heidän nimeään, he voivat antaa, voivat antaa ihan minkä nimen haluavat, voivat kertoa alkuperämaksi minkä tahansa. Sitten kun he pääsevät järjestelmään, he ovat sitten EUn vastuulla. Ja poliisi, poliisin vastuulla täällä EUssa. Ja tässä tiedonvaihdossa tulee todella tärkeää, mutta me emme voi jäljittää ihmisiä. Voisiko joku ystävästi kertoa minulle, miten voimme taata, että henkilöt, joiden sallimme muuttaa Euroopan, enkä tarkoita tätä mitenkään niin, että kiellettäisiin ihmisten äärimmäinen hätä tai tarve, joka ihmisellä saattaa olla tänne tullessaan. Ihmiset pakenevat sotaa, köyhyyttä, en halua rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan tulla turvalliseen paikkaan, mutta kuitenkin meillä on tässä vakava ongelma käsissä. Jonkun täytyy jotenkin pystyä kertomaan minulle, miten tämä asia hoidetaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Muchas gracias, no, Suuret kiitokset teille kollega. Nyt puheenvuoron saa EU-lisan johtaja. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, good evening. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltaa ja kiitos mahdollisuudesta olla mukana tässä keskustelussa. Aloitan sanomalla, että Euroopassa meillä on kaksoishaaste. Monet saapuvat tänne tekemään työtä, opiskelemaan tai hakemaan turvallisuutta meidän on taattava näitä mahdollisuuksia, mutta samalla pidettävä eurooppalaiset turvallisina ja taattava ne perusarvot, jolle EU on rakennettu. Paras vastaus tähän haasteeseen on se, että ylläpidetään Schengen-alue olemassa. Vapaa liikkuvuus on eräs EUn suurimmista saavutuksista. Tämä sanottuani meidän on tunnustettava, että maahanmuuton hallinta – ja kansainvälinen turvallisuus perustuu tietoon, sen saatavuuteen ja siihen, miten sitä jaetaan. Tässä mielessä on useita eri asioita, joita on tehtävä, jotta voimme vastata tämän päivän ja huomisen haasteisiin. Ensinnäkin tiedonvaihtoa on ehdottomasti vahvistettava niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Yhteen toimivuutta on parannettava ja se on täytäntöön sen eri, eri näkökulmista, eri järjestelmiä on käytettävä tehokkaammin. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, eri meidän on vahvistettava olemassa olevia järjestelmiä ja ehdotettuja aloitteita, jotta voimme vastata tulevaisuuden turvallisuus- ja maahanmuuttohaasteisiin. EU-liisa on jo hyvin tiiviisti mukana tässä työssä ja tämän työn keskiössä – ja mikäli meillä on oikeanlaiset resurssit, minä uskon, että me pystymme panemaan täytäntöön kaikki ne tärkeät tehtävät, jotta voimme vastata maahanmuuto- ja turvallisuushaasteisiin, joita on tänään ja huomenna. Muchas gracias, Suuret kiitokset. Onpa mukava Mario Mauro, ystäväni, että olet äh, täällä Euroopan parlamentissa. Olit erittäin tehokas Euroopan parlamentin jäsen ja nyt äh, Italian senaatin jäsen. Olepa hyvä. Presidente, eh, il Senato della Repubblica Italiana. Kiitoksia puheenjohtaja. Italian senaatti ei enää yhtään epäile sen tutkimuksen jälkeen, jonka se suoritti viime vuosina. Nimittäin minkälaisia objektiivisia yhteyksiä löytyy rikosjärjestöjen, terroristijärjestöjen ja ihmiskauppiaiden välillä. Tämä on todistettu tosiasia esimerkiksi Katanian yleinen syyttäjä 2013 sitten 2017 egyptiläisiä salakuljettajia pidätettiin. He eivät pystyneet perustelemaan läsnäoloaan maassa. Sitten he viittasivat johonkin konfliktialueeseen. Sitten he tekivät hyökkäyksen sitten Berliinissä tai sitten pidätys, joka tehtiin muutama kuukausi sitten Italian, Italian poliisin toimista. Pidätettiin kosovalaisia Venetsiassa muutamia tunteja ennen hyökkäystä pelkästään pikemminkin sen takia, että jatkuvasti valvotaan siirtolais yhteyksiä ja sit tämä kertoo meille, että yhteyksiä on, me seuraamme rahavirtoja. Ei ole kyse vain rikosjärjestöistä, vaan myös terroristijärjestöistä ja sen takia me uskomme, että laaja konteksti tässä ehdotuksessa, jonka herra Koelio tämän iltapäivän aluksi esitti, on pätevämpi, parempi keino tehdä työtä ja vaihtaa tietoja. Sehän on ratkaisevan tärkeää, kun pyritään vastaamaan tällaisen uhkaan. Kiitos. Kiitokset sinulle, Mario. Ja nyt puheenvuoron saa Sofia-operaation eh, edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos. Operaatio käynnistettiin 2015 kesällä osana laajempaa kattavaa eurooppalaista vastausta tähän kriisiin. Ja operaation ytimessä on ihmiskaupan ihmissalakuljetuksen torjuminen. Me haluamme häiritä näiden rikollisjärjestöjen toimintaa niin paljon kuin vain voimme. Olemme tässä onnistuneetkin. Olemme upottaneet, romuttaneet satoja salakuljettajien aluksia ja kiinniotetut salakuljettajat on toimitettu oikeuden eteen Italiassa. 7000 ihmishenkeä merellä olemme myös pelastaneet. Mutta ei, tämä, ei tässä kaikki. Muutenkin häiritsemme salakuljettajien toimintaa, analysoimme tilanteen kehittymistä, vaihdamme tietoja ja näin todella pystymme entistä paremmin analysoimaan sitä, miten salakuljettajat myös pyrkivät hyödyntämään laillista maahanmuuttoa omiin tarkoitusperiinsä, niin että voimme tosiaan kitkeä tämänkin toiminnan. Yhteistyömme Europolin, Eurojustin ja Italian viranomaisten terrorismin torjunta sekä muiden viranomaisten kanssa on erittäin hyvää ja me vahvistamme yhteisiä pyrkimyksiä entisestään. Komission jäsen King puhui tietojen vaihdosta. Sen on oltava todella toimijamme ytimessä ja Naton meritoimintakeskuksen kanssa myös vastikään solmittiin sopimus joka on äh, puite sitten tulevillekin toimille. Ehkä tiedätte, että Välimeren ylittäjistä 89 prosenttia salakuljetetaan ja 75 prosenttia heistä lähtee noin 31 kilometrin levyiseltä kaistaleelta rannikolta, joten meidän on autettava libyalaisia kumppaniamme, kumppanejamme, jotta he voivat Libyan aluevesiä entistä tehokkaammin suojella ja tietenkin pelastaa henkiä. Meillä on hyvä koulutuspaketti ja olemme ainut järjestö, joka myöskin huolehtii siitä, että YK on asesaarto Libyä vastaan toteutuu. Kiitos. Yes. Kiitoksia teille. Tässä viereni istui juuri Ruotsin oikeus- ja maahanmuuttoministeri Morgan Johansson. Tervetuloa ja nyt puheenvuoron saa Anna Gomes. Olkaa hyvä. Thank you. The main reason why... Kiitos. Suurin syy, miksi meidän on käsiteltävä sisäistä turvallisuutta äh, maahanmuuttokonferenssissa on se, että ei sen takia, että maahanmuuttajat olisivat uhka, vaan sen takia, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet maahanmuuttajien kotouttamisessa. Tämä tarkoittaa, tämä on eräs niistä syistä, miksi meillä on näitä kotikutoisia terroristeja, jotka ovat hyökänneet jäsenvaltioissa. Leikkaukset kotouttamisvaroihin ovat tässä osasyynä, kuten myös turvallisuusmäärärahojen leikkaaminen. Yhteistyötä voi olla, mutta mikäli meillä ei ole turvallisuusjoukkoja seuraamassa niitä, jotka ovat jo terroristeiksi määritellyitä, niin sitten meillä on ongelmia. On tärkeää, että kollegat jäsenvaltioista ymmärtävät myös, että mikäli me emme investoi turvallisiin ja laillisiin tapoihin käsitellä maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita, niin silloin me ojennamme nämä ihmiskauppiaille hopeatarjottimella. Ja he ovat ne, jotka käsittelevät sitten maahanmuuttoa, kuten Guterres sanoi. Täällä on, Libyassa on olemassa oikeita leirejä, joissa kidutetaan maahanmuuttajia. Me sallimme tämän, mikäli me emme puutu tähän, ja tämä tarkoittaa sitä, että me tuemme tämän tapahtumista sen sijaan, että olisi sitä mieltä, että me pitäisi ottaa kansalaisyhteiskuntaa muun muassa Afrikassa. Meidän on seurattava rahaa ja meidän on tehtävä parempi työ meidän ja komission jäsenen siinä, että varmistamme, että jäsenvaltiot seuraavat näitä lupauksiaan kun käsitellään rahanpesua ja terrorismin vastaista taistelua, koska tähän asti ei ole hoidettu leiviskää kunnolla. Kiitokset Anna, kiitos, että niin päättäväisesti ja selkeästi puolustit äh, ajatuksiasi niin kuin aina. Nyt puheenvuorossa Konstantis Karakounis, Kreikan parlamentin edustaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Muutamia lyhyitä huomioita koskien tilannetta ja terroristi-iskuja. Kyse ei ole vain turvallisuudestamme, vaan myös elä, elä, elämäntapamme on uhattuna. Ja se, mitä aion, aikaisemmin sanottiin, ja olen sitä samaa mieltä, niin paljon on saatu aikaan. On laitettu direktiivejä, asetuksia, pyritty tehostamaan turvallisuutta, toisen sukupolven Schengen-järjestelmä saatu aikaan ja monia uusia järjestelmiä toteutettu. Tämä kaikki on tärkeää hyviä askelta eteenpäin, mutta kun ajatellaan sitten todellisuutta, Kreikka kuuluu niihin EU-maihin, joihin tulee eniten turvapaikanhakemuksia. Joidenkin jäsenvaltioiden pitää lopettaa äh, asian näkeminen tällaisella obskuranttisella tavalla, eikä ymmärtää todellisuutta. Pitää ymmärtää, että Euroopan turvapaikkajärjestelmä, palautusjärjestelmä täytyy saada toteutuksi kolmansien maiden tai alkuperämaiden kanssa. Euroopan pitää kokonaisuudessaan kantaa yhdistämä taakka eikä yksittäisten jäsenvaltioiden erikseen, niin että turvallisuusviranomaiset, lainvalvontaviranomaiset pystyvät tekemään työnsä tehokkaammin. Meillä pitää olla vastaanottokeskuksia myös kolmansissa maissa, missä nämä turvapaikkahakemukset tutkitaan turvallisessa ilmapiirissä myös, ja meillä pitää olla kunnollinen seurantajärjestelmä, mitä tulee eri maahanmuuttoaaltoihin. Olen samaa mieltä, me tarvitsemme yhteen toimivuutta eri turvallisuusviranomaisten kesken. Meidän pitää koota yhteen informaatiota, työstää sitä yhdessä. Tämä pitää olla siis yhteistoiminta. Ikävä kyllä kuitenkin monissa jäsenvaltioissa ja myös Kreikassa – ei ole minkälaista yhteistyön kulttuuria, lainvalvonta, turvallisuuspalveluiden ja muiden välillä ja niin edelleen. Meillä on sirpaloitunut järjestelmä, sirpaloituneita virastoja tai virkamestahoja. Me tarvitsemme uusen järjestelmän, jossa on myös kunnolla koulutettuja koulutettu henkilökuntaa. Kiitos. Ultima. Kiitos. Nyt kaksi viimeistä puhujaa, koska puhemies Tajani on saapumassa aivan kohta. Ensin Portugalin parlamentin edustaja Antonio Filipe, toiseksi viimeinen puhuja. President, a segurança dos cidadãos na União Europeia é uma questão muito relevante. Um Kiitoksia. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kun ajatellaan perusoikeutta, joka, joka pitää toteutua jäsenvaltiossa, tämä tarkoittaa tiedon vaihtoa, tarvittavin välin haluaisin lisätä tähän pari huomiota. Ensinnäkin pakolaiset, siirtolaiset eivät ole tapauksia, joita poliisin pitää hoitaa, eikä heitä pidä kohdella rikollisina. Turvallisuushuolen aiheiden ei pidä merkitä mitenkään kielteisesti muuttajia, eikä pidä toimia muukalaisvihamielisesti. Tu- Sitten vielä toinen asia. Turvallisuuden takaamisen ei pidä estää sitä, että luodaan tällainen turvallinen alue e- Eurooppa, joka haluaa pitää kiinni arvoistaan ja periaatteista. Se pitää pystyä sovittamaan ne yhteen. Sovittaa yhteen puolustus ja turvallisuus, varmistaa kansalaisten oikeudet ja vapaudet, ja tällä tarkoitan kaikkia kansalaisia riippumatta heidän kansallista alkuperästään tai uskonnostaan. Kiitoksia. Gracias, muchas. Suuret kiitokset teille kollega. Ja lopuksi puheenvuoron saa Simon Pimkowski, joka tulee Puolan parlamentista. Olkaapa hyvä kollega. Dziękuję panie przewodniczący. Na początek pozostaje mi wyrazić żal. Kiitos puheenjohtaja. On valitettava tosiasia, että me kuuntelimme Junckerin ja Tajanin saarnaa. Heillä ei ollut aikaa kuunnella kansallisten parlamenttien kantoja, vaikka kansalliset parlamentit päättävät maahanmuuttopolitiikasta loppujen lopuksi. Puolassa me noudatamme solidarisuuden periaatetta, kun me suojelemme Schengen ulkoraja. Se on pisin Schengen ulkoraja 1100 kilometriä. Me käytämme miljoonia euroja vuosittain suojel, tämän rajan suojelemiseen meillä on äärimmäisen kehittyneet laitteet ja paljon henkilöstöä ulkorajan, ulkorajasuojelmassa. Me olemme kieltäneet tuhannen, tuhansilta ihmisen pääsyn Schengen-alueelle. Mutta sanoin ihmisille myönnettiin kuitenkin turvapaikka Geneven perussopimuksen perusteella. Voidaan sanoa, että Puola noudattaa kansainvälistä lainsäädäntöä. Meillä on yli 400 viranomaista, jotka auttavat suojelemaan Schengen-rajaa Kreikassa ja Italiassa, mutta me emme hyväksy sisäisten siirtojen järjestelmää, koska se ei tule ratkaisemaan ongelmia, vaan se päinvastoin tuo lisäongelmia liittyen turvallisuuteen. Me haluamme auttamaan, mutta ja mutta me emme aio noita solidaisuusperiaatteita ja tuoda ongelmia meitä koht- meille kotimaahan. Kiitos kollega. Haluan vain todeta, että tämän korkean tason kokouksen on järjestänyt puhemies Tajani eh, hyvin sitoutuneena tähän työhön ja hän on kutsunut kansallisten parlamenttien edustajat tänne. Ja se, mitä puhemies Tajani sanoi alustuspuheenvuorossaan, oli mielestäni aivan paikallaan. Haluan kiittää teitä kaikkia ja nyt keskeytän istunnon aivan pieneksi hetkeksi, sillä kohta alkaa sitten johtopäätösten teko.